parlare un po'. Beh, eh, non so cosa... En tiedä, mitä täällä nyt tapahtuu. Voisimmeko nyt aloittaa? Onko kaikilla tulkkaus saatavilla? Hyvä. No niin, nyt siirrymme siis äänestämään. Kompromissi kolmosesta. Äänet puolesta. Käsi ylös, olkaa hyvä. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 34 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan hyväksytty. 47 on vedetty pois. Seuraavaksi kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Tarkistus 53. Äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten 59 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 75 puolesta viisi siis puolesta vastaan hyväksytty. 76 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 108 puolesta vastaan hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Otetaan tämä koneellisesti, eli 108. Äänestys alkaa. Mancano due, due votanti rispetto alle schede inserite. Chiudiamo comunque. Vielä kaksi ääntä puuttuu, mutta lopetamme silti, eli 27 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Jos haluatte sanoa jotakin, niin pyydän teitä sanomaan asian vasta sitten, kun olen jakanut puheenvuoron. Ja käyttäkää, pu- käyttäkää myös mikrofonia. Ibrisacic. Kasulides. My, mm, uh... Minun ei toiminut, kone ei toiminut. Selvä. Eli voitte nostaa käden ylös ja äänestää täten. Ja se otetaan sitten huomioon. Eli oliko tulos nyt sitten 27-26? 26 vastaan, 27 puolesta, eli yhdellä äänellä hyväksytty. 108 on siis hyväksytty. Sitten 111 puolesta vastaan näyttäisi olevan hylätty 111. Pyydän anteeksi, en nähnyt kunnolla, joten tarkistetaan 111 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys 111 alkaa. Kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. 20 vastaan, 34 puolesta hyväksytty. Ja pyydän teitä nostamaan käden kunnolla ylös, että näin. 14. Kolmessa osassa ensimmäinen osa kompromissista. 14. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 114 puolesta vastaan hylätty. 115 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 124 puolesta vastaan. Sanoisin, että se on hylätty. Tarkistamme 124 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa siis 124. 52 ääntä, 55 korttia. Äänestys päättyy 16 vastaan 38 puolesta hyväksytty. Pyydän anteeksi, mutta jos ette nosta kättä ylös, niin minun täytyy täällä vähän arvailla. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. 128 puolesta vastaan hylätty. 129 on otettu 16. 132 ja siihen liittyy Lunacekin suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 141 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 34 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. No, en ole varma. Toinen osa siis kompromissista 34, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. 55 ääntä. Äänestys päättyy. 21 vastaan, 34 puolesta hyväksytty. Kompromissi 23. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 24. Puolesta vastaan hyväksytty. 196 puolesta vastaan hylätty. 197 ja 8 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan hyväksytty. 214 puolesta vastaan. Sanoisin, että se on hyväksytty. Sitten 215 puolesta. Puheenjohtaja korjaa. 217 puolesta. Vastaan hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan hyväksytty. 221 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 224 puolesta vastaan hyväksytty. 225 puolesta vastaan hyväksytty. 226 puolesta vastaan hyväksytty. 228 puolesta vastaan. No, en nyt nähnyt selvästi. Pyydän anteeksi, mutta tarkistetaan tämä 228 koneellisesti. Äänestys alkaa. 54 ääntä 55. Äänestys päättyy. Äänin 30-24 hyväksytty. 232 puolesta vastaan Hyväksytty. 233 puolesta. Vastaan. Hyväksytty, sanoisin. 234 sen yli hypätään. 235 ja Salafrankan suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 237 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 30 esittelijältä kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kolmas osa puolesta. No, jos haluatte, niin tarkistetaan. Kompromissin 30 toinen osa. Äänestys alkaa. 54 ääntä. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 19.35. Kolmasosa puolesta vastaan. Sanoisin, että se on hyväksytty. Selvä. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Tarkistetaan koneellisesti. Eli kompromissi 30. Nyt meillä on 52 ääntä, 54, kaksi puuttuu edelleen. Äänestys päättyy. Hyväksyttyä niin 29, 25. Nyt tästä seuraavat raukeavat. Kompromissi 31 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 244 puolesta vastaan hyväksytty. 2, 4, 5 ja 6 puolesta vastaan hyväksytty. 2, 4, 7 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3, 2 puolesta vastaan hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan hylätty. 258 puolesta vastaan hylätty. 259 ei äänestetä, koska se kuuluu kompromissiin 12. 260 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan hyväksytty. 266 puolesta vastaan hyväksytty. 267, 269, 270 puolesta vastaan hyväksytty. 271 ja sen suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 272 puolesta vastaan hylätty. 273 puolesta vastaan. Sanoisin hyväksytty. 274 puolesta vastaan hylätty. Seuraavat raukeavat. 27 yhdeksän, ei sittenkään, 278 puolesta vastaan hylätty. 279 puolesta vastaan hyväksytty. 28 280 puolesta vastaan hyväksytty. 281 puolesta vastaan. Hyväksytty. 282 puolesta vastaan. Hylätty. 283 ja 4. Ne ovat identtisiä puolesta vastaan. Hyväksytty. 285 puolesta vastaan. hylätty. Siis 285. No, koska en ole varma, niin otetaan uudelleen 285 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäviisi vastaan 26 puolesta hyväksytty yhdellä äänellä. Se on hyväksytty yhdellä äänellä. 286. Siitä äänestetään. 286 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 287 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 288 puolesta. Vastaan. Hylätty. 289 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 290 puolesta vastaan hyväksytty. 291, 92 ja 93 puolesta vastaan hyväksytty. 294 raukeaa, samoin 95. Seuraavaksi johdanto-osa kappale A, tarkistus 5 puolesta vastaan hylätty kuusi puolesta vastaan hyväksytty seitsemän Ei sittenkään siitä äänestetä. kahdeksan puolesta vastaan hylätty. yhdeksän puolesta vastaan hylätty. kymmenen puolesta vastaan hylätty. yksitoista puolesta vastaan vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 15 suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 17, se on 20 niin, puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hyväksytty sanoisin. 22 puolesta vastaan sanoisin hylätty. Ainakin näin näytti. Kaksi kolme. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kaksi neljä. Ja suullinen tarkistus. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kaksi viisi. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 26 raukea, koska se oli kompromissi ykkösen osana. Sitten tarkistus 1 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. 3 puolesta vastaan hyväksytty. 4 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten kompromissi yksi Intalta puolesta. Hyvä on. Jos teille sopii, äänestämme näistä yhtenä ryhmänä. Ei teille sovi. No selvä. Otetaan sitten erikseen kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi inta puolesta vastaan hyväksytty. Näin kaikki on katettu. Seuraavaksi ITRE yksi kompromissi puolesta vastaan hyväksytty. ITRE kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten äänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. 54-55 äänestä. Yksi kollega ei siellä nyt jaksa äänestää. Äänestys päättyy. 52 puolesta yksi vastaääni. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Onnittelut myös sihteeristölle. Se on tehnyt hyvää työtä kuten eilen kuulimme kollegoilta, jotka kehuivat niin kovasti sihteeristön tekemää työtä. Seuraavaksi Itämeren aluetta koskeva Euroopan unionin strategia ja makroalueiden asema tulevaisuuden kohesiopolitiikassa. Lähdemme liikkeelle kompromissi ykkösestä, äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi, puolesta, vastaan, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 25 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Vielä 26 ja sen suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 35 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan sanoisin hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. Ja koneellinen loppuäänestys päätösasumasta äänestys alkaa. 53 korttia. 52 siis. No, 42 puolesta. 10 tyhjää. Ei vasta ääniä. Onnittelut esittelijälle. Hänen mietintönsä on hyväksytty. Näin äänestykset päättyvät ja pidämme nyt viiden minuutin tauon ennen kuin siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Bene, colleghi, se, se siete disponibili. No niin, hyvät kollegat, jos teille sopii, voisitte istutua. Me no, Olemme tässä hieman nyt etuajassa, mutta näin. Jos aloitamme ajoissa, niin työn teko onnistuu paremmin. Ja tämä aihe, joka meillä on nyt käsittelyssä, onkin erityisen mielenkiintoinen. Pyytäisin teitä siis istuutumaan, joten, jotta pääsisimme aloittamaan. Kiitos. Niin, sanoin, että tällä keskustelulla alkaa nyt uusi vaihe, kun luodaan Euroopan ulkosuhdehallintoa. Ja nyt meillä on vihdoin lainsäädäntöteksti, jota voidaan työstää. Korkea edustaja esitteli sen muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli ollut kuulemistilaisuudessaan täällä. Ja samaan aikaan komissio hyväksyi kaksi muutosta varainhoitoasetukseen ja työjärjestykseen. Ja siksi olemme kutsuneet paikalle herra Kristofsenin, hän edustaa Ashtonia, ja tohtori Sanjanin, hän on budjettipääosastosta, hän on varanhoitoasetuksesta vastuussa ja sitten tohtori Suka, hän on ihmisten resurssien pääosastosta ja hän vastaa virkamiesten työohjesäännöstä. Kuten tiedätte, aihe, aiheet ovat hyvin monimutkaisia, moninaisia ja usein Niitä on pidetty jopa valta, vallankumouksellisena, aivan kuten yhteisvaluutta. Ja nämä kysymykset ovat moninaisia myös siksi, että mukana on niin paljon erilaisia toimijoita. Meille AFET-valiokuntana on annettu nyt oma vastuuroolimme ja meidän täytyy ja me haluammekin tehdä töitä yhdessä perussopimus ja toimielin asioiden sekä juri valiokunnan että budjetti- ja talousarvonnan, valvon, talousarvonnan va, talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, haluaisin todella korostaa, kuinka arvostamme esittelijämme Brokin tekemää työtä. Hän meidän tuellamme näinä viikkoina on keskustellut eri osapuolten kanssa. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös kollega Verhofstadtin kanssa toimielin aseidenvaliokunnasta ja hän on tehnyt todella erinomaista työtä. Nyt siirtyisin heti vieraitteemme puheenvuoroihin. Aloitamme Kristoffersenista. Ja pyytäisin, että hän pitäytyisi viidessä minuutissa tässä alkupuheenvuorossa, jotta meillä jää sitten keskustelu aikaa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos, herra puheenjohtaja, tästä mahdollisuudesta sanoa muutama sananen neuvoston päätöksehdotuksesta, jonka Rova Ashton itse esitteli muutama päivä sen jälkeen, kun hänellä oli tilaisuus esitellä näkemyksiään tässä valiokunnassa. Odottaisin, että ajatelen, mitä hän tuolloin sanoi. Esityksen sisältö ei sen ei pitäisi olla minkäänlainen suuri yllätys, koska ne suuret linjat, jotka hän tuolloin totesi, ne näkyvät tästä ehdotuksesta. Haluaisin myös lisätä, että verrattuna siihen, mitä Euroopan parlamentti ilmaisi omana kantanaan 22. lokakuuta, ei kovinkaan paljon eroa siitä, mitä nyt näkyy tästä päätösehdotuksesta. Ja haluan sanoa yleisesti, että 27. lokakuuta valmistunut mietintö yhdessä Koreperin raportin kanssa, joka esitettiin Eurooppa-neuvostolle, ovat olleet kulmakiviä tämän rakennelman luomisessa. Aikaa on tietysti kulunut sitten 27. lokakuuta ja parlamentti parlamentti on tehnyt uusia lisäesityksiä, mikä on ymmärrettävää. Koska, kuten itse totesitte, tämä on hyvin mutkikas ja vaikea asia. Puhuitte vallankumouksellisuudesta. Minä sanoisin, että se on esitys, luoda organisaatio, jossa ei ole byrokratiaa. Ei voida sanoa, että voitaisiin luoda, ottaa tarttua johonkin hallintokaaviin jostakin kansallista ministeriöstä ja sitten sen pohjalta luoda tällainen ulkosuudenhallinto. Tämä ulkosuudenhallinto on erilainen. Sen sisällä on rahoitusvälineitä, jotka ovat huomattavasti tärkeämpiä kuin mitä löytyy on löydettävissä tavallisista ulkoministeriöistä, ja sitten on toisaalta operatiivista kapasiteettia, mitä tulee sekä so, siviili- ja sotilaallisuushallintoimintaan, mikä on hyvin erilaista kuin mitä on tavallisessa ulkoministeriössä. Joten tämä on uuden tyyppinen rakennelma, jonka kanssa me tässä nyt olemme tekemisissä. Se merkitsee myös sitä, että on hyvin vaikea täsmällisesti löytää oikeaa ratkaisua. Meidän täytyy tehdä parhaamme, mutta me myös ymmärrämme, että meidän täytyy sopeuttaa tätä rakennelmaa edetessämme asian toteuttamisessa. Siksi olemme sisällyttäneet päätökseen pari tarkistusvaihetta, toisen 2012, toisen 2014. Ja tästä syystä olemme myös olleet hyvin varovaisia – siinä, miten on lyöty lukkoon eri elementtejä tässä hallintokaaviossa. Päätöksestämme ei löydy täydellistä hallintokaaviota, koska olemme sitä mieltä, että on tärkeää ylläpitää joustavuutta, koska voimme silloin oppia kokemuksesta ja sopeutua uusiin tilanteisiin. muutamasta asiasta, jotka ovat nousseet esille ja josta ehkä olisi hyvä minun sanoa jotakin. Yksi asia, jossa on tapahtunut kehitystä Euroopan parlamentin kannassa, on kehityspolitiikka. Viime vuonna korostitte pohjimmiltanne sitä, että pitäisi tehdä ero AKT-maiden ja muiden maiden välillä. Nyt olette ottaneet saman kannan kuin Rova Ashtonilla on, että ei ole mitään syytä jakaa maailmaa AKT-maihin ja muihin maihin. Ja että meidän täytyy sisällyttää elementtejä kehityspolitiikkaan, jotka kattavat koko maailmaa osaksi ulkosuudenhallintoa. Pohjimmainen kysymys, johon täytyy vastata, on se, miten tämä voidaan tehdä käyttämättä esimerkiksi kehitys, yhteisön kehityspiirteitä, miten, miten kehityspolitiikkaa huolehditaan niin, että se ei tule kokonaan poliittiseksi. Ja tässä on yrittänyt saada aikaan rakenteen, jonka toivon teidän näkevän tyydyttäväksi, joka toisaalta siirtää ohjelmien, kehitysohjelmien suunnittelun ulkosuudenhallinnon sisälle, mutta toisaalta pitää riippumattoman kehityspolitiikan, jota johtaa kehitysasioista vastaava komission jäsen, joka on säännöllisesti mukana ohjelmien kehittämisessä, mutta kuitenkin säilyttää oman riippumattomuutensa. Tämä esitys perusasetukseksi on, niin kuin sanoitte, vain yksi kolmesta tärkeästä elementistä. Ja haluaisin vain lisätä, että korkea edustaja on alusta asti sanonut, että tämä on paketti, joka täytyy kaikkien osapuolien hyväksyä. Ja vaikka päätös vaatii vain Euroopan parlamentin kannanoton. Tiedämme, että tässä asiasta voi syntyä sopimus vain, jos kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä. Eh, Kiitoksia tohtori Kristoffersen. Seuraavaksi tohtori Jean Jean. Hän on komission budjettipääosaston johtaja. Viisi minuuttia, jos mahdollista. Olkaa hyvä. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Aika lyhyesti uskoakseni voin puhua. Mitä budjettiin tulee, meidän täytyy katsoa, minkälaisia poliittisia päätöksiä on tehty. Tällainen sui generis-palvelun perustaminen, joka on itsenäinen, niin se on, on tässä taustalla. Ja tästä seuraa tietenkin se, että tällä eh, yksiköllä on oma budjettinsa, se on itsenäinen, mitä tulee hallintokuluihin. Mutta sen sijaan operatiiviset eh, kulut eh, ovat sellaiset, jotka jäävät komission kannettaviksi. Tästä on tietynlaisia seurauksia ja ensimmäinen niistä, ensimmäinen niistä on se, että hallintokulujen osalta – yksikkö eh, rinnastetaan instituutioon, mitä tulee rahoitusasetukseen. Ja rahoitusasetuksen ensimmäinen artikla täytyy muuttaa, jotta, jotta tämä eh, yksikkö tulee rinnastetuksi toimielimen. Toinen asia on sitten, että hallintokulut eh, ovat Euroopan parlamentin hyväksynnän alaisia. Mitä sitten tulee tähän budjetin kokoon, niin tämä on vähän arkaluontoinen kysymys. Sillä tarkoitan sitä, että mikäli tämä, tai kun tämä on riippumaton yksikkö, itsenäinen yksikkö komission suhteessa, niin silloin se ei enää tarvitse enää komission auktorisointia näiden valtuuskuntien päälliköiden eh, osalta. E, ja silloinhan on kysymys eh, kysymys operatiivisten kulujen käyttämisestä. Tällainen vastuunjakoketju on erilainen. No, mitä tulee sitten luovuuteen, valtuuskuntien päälliköt ovat niitä, jotka edustavat unionia kokonaisuudessaan ulospäin. Tämä liittyy myös operatiivisiin kuluihin. Ja, ja koska tässä on tällainen tilanne, niin olemme löytäneet ratkaisuksi sen, että otamme, olemme ottaneet tähän asian nimenomaan päälliköitä, joita olemme nimittäneet siinä mielessä siihen kohtaan tätä komentoketjua, että he voivat suorittaa operaatioita jotka liittyvät eh, näihin perustavanlaatuisiin operatiivisiin päätöksiin. Ja rahoitusasetuksen muutokset, joita komissio on esittänyt, ovat sellaisia, että ensinnäkin nykyinen järjestelmä säilyy pääasioiden, pääosastojen johtajat delegoivat ja myöskin teknisiä asioita delegoidaan alaspäin. Ja on hajautettuja budjetteja, joita nämä valtuuskunnat käyttävät. Ohjeet tulevat delegaatioiden päälliköiltä ja on selvää, että sisäisen tarkastuksen menettelyt komissiossa – ja kaikki asiat, jotka liittyvät eh, talousvastuuseen delegaatioiden päälliköillä eh, on sisäisen tarkastuksen vastuu, eli täm, nämä valtuudet pysyvät voimassa. Tällä on eräitä vaikutuksia siihen, miten valtuuskuntien päälliköt valitaan. Sisäisen tarkastuksen säännöt komissiossa eh, ovat voimassa aivan kuten ennenkin ja, ja auditointi on omassa roolissaan myöskin hallinnollisten kulujen tarkastuksessa. Minulla ei ole paljon lisättävää näihin asioihin, koska silloin kun olemme määritelleet sen, että e, yksikön hallintokulut ovat sen omia ja, hallint- ja operatiiviset kulut komission alaisia, niin tämä e, on, on se pääkysymys. Muut kysymykset ovat pienempiä. Joten ei tässä nyt tämän enempää. Grazie, Jean. Kiitoksia, tohtori Jean-Jean. Seuraavaksi tohtori Suka, joka on inhimillisten resurssien pääosaston johtaja. Olkaa hyvä. Niin, kiitos. Henkilöstösäännöt ovat peruspuite jonka pohjalle luodaan ulkosuhdehallinnon henkilöstöpolitiikkaa. Se merkitsee sitä, että yksityiskohtia tästä politiikasta löydetään jälkikäteen neuvoston päätöksestä, jolla luodaan tämä ulkosuhdehallinto ja yksityisissä päätöksissä, joista korkea edustaja tekee, kun hän nimittää henkilöitä. Ja lähtökohtana näiden pentösääntöjen tarkistukselle on artiklassa 27 Euroopan unionin perustamissopimuksessa. Ja tästä anteeksi voimme nähdä, että tämä ulkosuhdehallinto sisältää virkamiehiä, joita tulee neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden eh, hallinnoista, jotta voidaan turvata se, että henkilöt, jotka tulevat näistä lähteistä, että heillä kaikilla on yhtäläinen pääsy tähän ulkosuhdehallintoon, Meidän täytyy muuttaa henkilösääntöjä, koska nykyisissä puitteissa prioriteetti annetaan ensisijaisesti sisäisille ehdokkaille ja sen jälkeen vasta muista toimimista tuleville ehdokkaille. Meidän pitää siis muuttaa henkilöstösääntöä. Tämä on tärkeä muutos, jonka olemme tekemässä. Alust, alkuvaiheessa, jotta voidaan mahdollistaa diplomaattien integrointi jäsenvaltioista, annamme mahdollisuuden erityiselle toimenpiteelle, joka merkitsee sitä, että jos on yhtäläiset meriitit, voimme antaa etusijan jäsenvaltiosta tulee diplomaatille, koska me pitää saavuttaa tietty määrä henkilöitä hallinnossa alussa. Alkuvaiheen jälkeen pääsy avataan virkamiehille kaikista euro- toimielimistä, Euroopan parlamentista, parlamentista ja muista toimielimistä. Jotta voidaan integroida jäsenvaltioiden diplomaatit tähän hallintoon, luomme uuden väliaikaisten virkamiesten kategorian ja tässä olemme ottaneet inspiraatiota siitä, mitä on tehty parlamentin jäsenten avustajien tapauksessa, jolloin tämän uuden kategorian, jotta voisimme myöskin määritellä heidän työolosuhteensa ja voisimme saada mahdollisimman samanlaisiksi virkamiesten kanssa, jotta on sopimuksia, jotka ovat neljävuotisia, joita voidaan jatkaa lukuisia kertoja. Toinen asia on sitten se, miten me tulemme mahdollistamaan liikkuvuuden toimielinten välillä. Tässä meillä on kaksi tärkeää muutosta. Toinen on se, että me mahdollistamme siirtymiset toimielinten välillä, ulkosuhdehallinnon ja komission ja neuvoston välillä, sopimuksen pohjalta, jonka tekevät toimielimet, nykyisten henkilösääntöjen puitteissa tämä on mahdotonta. On siis mahdollista saada komission ja neuvoston ja ulkoisuushallinnon liikkumus, liikkumiset aikaiseksi toiminnan välisellä sopimuksella. Näin täytyy kuitenkin pysyä poikkeuksena ja toimeenpanomääräyksissä tulemme sitten näkemään, mitä asiassa edetään. Jotta voidaan edistää liikkuvuutta, siihen täytyy sisältyä myöskin paluoikeuden, mitä me käytämme omassa sisäisessä kielessämme. Merkitsee sitä, että ulkohallinnossa olevien antavat henkilöt voivat hakea virkaa siitä toiminnasta ovat tulleet ja heillä on samat oikeudet kuin sisäisillä hakijoilla. Tämä on hyvin tärkeää. Ja lopuksi haluaisin viitata erityistapaukseen, joka koskee henkilöstöä, joka työskentelee lähetystöissä. Halusin lähteä äh, lähetystöjen päälliköistä. Kuten kollegani Saint-Jean totesi, heillä on vastuullaan komission budjetin hallinnointi, joten on sovittu, että tällaisen päälliköiden nimittäminen, joka tekee korkea edustaja, se tapahtuu listalta, jonka komissio, joka komission on hyväksyttävä. Mitä tulee komission henkilöstö, joka työskentelee edustustoissa, olemme ottaneet tannemassa käyttöön muutosta henkilöstösääntöön, joka mahdollistaa sen, että voi ottaa ohjeita lähetystön päälliköltä, edustuston päälliköltä ja samanaikaisesti myöskin komission tehtävien osalta, joita edustuston päällikkö hallinnoi, he voivat näissä asioissa ottaa ohjeita myöskin komissiolta. Nämä ovat perusmuutokset, joita ollaan tekemässä henkilöstösääntöön. Mitä tulee menettelyyn, haluaisin, että tällä hetkellä meillä ei ole esitystä käsiteltävänä, koska me neuvottelemme asiasta. Neuvottelut käynnistyivät viime viikolla. Vasta kun neuvottelut saatu päätökseen ammattiliittojen kanssa, me voimme ottaa yhteyttä henkilöstösääntökomiteaan ja vasta sen jälkeen komissio voi tehdä lopullisen esityksen, joka tullaan välittämään neuvostolle ja parlamentille. Kiitos. Grazie, dottoressa Suka. Kiitoksia, tohtori Suka. Seuraavaksi esittelijämme Brock ensimmäisenä. Ja pyydän teitä puhumaan kolmen, neljän minuutin ajan, eli tiivisti. No, kaksi minuuttia olisi vielä parempi. Kiitos, herra puheenjohtaja. Uskoakseni tämä on hyvin vaikea asia, jossa ei ole päästävä vain yksimielisyyteen Marua Ashtonin kanssa, vaan myöskin siis komission, parlamentin ja neuvoston kesken. Ja, ja kaikkien osalta on viime kädessä veto-oikeus ja tässä syystä tämä voidaan saada aikaan vain yhteisen luottamuksen pohjalta. Minun mielestäni parlamentin kannalta on kaksi asiaa, jotka täytyy saavuttaa. Ensinnäkin sopimus kaikkien kesken toimivasta, tehokkaasta ulkosuhdehallinnosta. Se on poliittinen tavoite, toinen poliittinen tavoite, joka sisältyy Lissabonin sopimukseen, toiminta tämä tullaan saavuttamaan. Ja toinen asia on sitten parlamentin oikeudet budjettiasioissa, valvonnassa, vastuuvapaudessa ja myöskin poliittiset oikeudet, jotka liittyvät siihen, että voidaan olla tekemässä päätöksiä ja tulla kuulluksi. Ja on olemassa ongelmia, jotka ovat nähtävissä tähtäydessä, mutta myöskin ehdotuksesta, josta olisin halunnut kuulla lisätietoa, olen ymmärtänyt nyt, että tästä tulee syntymään tarvetta neuvotteluun. Tämä se, että voidaan 2012-2014 tarkastelemaan uudestaan tätä päätöstä mutta silloin ei kuitenkaan voida neuvotella enää olennaisista asioista, ne pitää ratkaista nyt periaatekysymyksessä Euroopan parlamentti ei tule hyväksymään sitä, että asia tullaan käsittelemään tämän korjauksen yhteydessä korjauslaulikkeen pohjalta. On varmastikin on asioita, joihin ollaan vielä tarttumaan uudestaan, mutta voitaisiinko meille selittää, voisiko, voidaanko meille selittää, miten artikla 5 rahoitusasetuksesta, miten parlamentin budjetti- ja valvontaoikeudet säilyvät samalla tavalla kuin jos tämä ulkosuojelhallinto olisi osa komissiota. Koska meille tämä on aika yksinkertainen asia, tämä meidän kantamme, jos tämä on osa komissiota tai jos sillä on sama asema kuin Olafilla, ei ole mitään ongelmaa, koska ongelma on jo ratkaistu. Se merkitsee sitä, että jos te haluatte toisenlaisen ratkaisun, teidän pitää vakuuttaa meidät siitä, miten turvataan parlamentin samat oikeudet. Ja tästä en ole vielä saanut riittäviä vakuuksia. Toinen asia on sitten kysymys, joka haluaisin esittää herra Christoffersonille. Millä tavoin parlamentin poliittiset oikeudet ajatellen kuulemismenettelyjä? Sen, miten lyötäessä lukkoon valtuutuksia missioille neuvotteluja varten kysymyksissä, jotka liittyvät strategioiden kehittämiseen, ulkopolitiikan kehittämiseen, millä tavoin kysymyksiä, jotka liittyvät nimityksiin, miten näissä asioissa parlamentti vedetään mukaan päätöksentekeen ja missä tämä tapahtuu, jos haluamme päästä käytännölliseen yhteistyöhön, koska eh, ei voi olla niin, että eh, rahoitusasetuksessa ja henkilöstösäännöissä sanotaan tämä ja eikä myöskään neuvostonastuksia, joka koskee ulkosuhdehallinnon luomista. Tämä on meille avainkysymys. Samoin kuin budjettikysymys ja se, missä voimme tehdä päätöksen vuosiksi siitä, miten jatkossa tullaan menettelemään. Viimeinen kysymys koskee sitten henkilöstösääntöä. Ensinnäkin sopimuksessa ei sanota, että yksi kolmesta pilarista neuvostokomissio ja jäsenvaltiot, että näistä kukin asettaisi kolmasosan virkan henkilöstöstä. Näin ei ole sanottu missään, vaan sanottu, että on kolme lähdestä, mistä henkilöstö tulee. Jos on tarkoitettu, että yksi kolmasosa tulee neuvostosta ja yksi kolmasosa komissiosta, silloin suurimmassa tapauksessa, joista herra Kristoffersen ja herra Almeida tänään esitteli, ja herra Kristoffersen tänään totesi, ovat siis kysymyksiä, jotka ovat sellaisia, jotka ovat yh, yhteisön, useimmat kysymykset ovat yhteisön politiikkaan liittyviä. Merkitsekö sitä, että yhteisön virkamiehet, komission virkamiehet jäävät vähemmistöksi? Ja hallitusten kes, hallituksista tuleva äh, hallitusten välistä yhteistyötä harjoittava osa on enemmistönä henkilöstöstä. Tästä haluaisin kuulla lisätietoa. Ja mitä tulee sitten määräaikaisiin virkamiehiin, jäsenvaltioista. Minkä kriteerien pohjalta heidät etsitään, en tiedä, onko hyvä ajatus noudattaa parlamentin avustajien ohjesääntöä, toimia sen mukaisesti, koska Euroopan parlamentissa kukaan ei varmastikaan parlamentin ensistä tukisi tällaista ratkaisua, joten pyytäisin, että katsoisi hiukan, miten tämä käytännössä on toiminut joten olisi ehkä hyvä ajatus katsoa, mitä siinä on tapahtumassa, mutta miten tehdään päätökset näiden sopimusten jatkamista? Kuka sen päättää? Ovatko jäsenvaltiot mukana päättämässä vai onko se e, henkilökohtainen päätös, joka tehdään hallinnossa? Jos jäsenvaltio saa päättää sen, saako virkamies jäädä ulkosuhallintoon, on e, lojaliteettiin perustuvat riippuvuus e, lähtövirasto on kotimaassa suurempi kuin itse ulkosuhdehallinto on, silloin minusta koko ulkosuhdehallinnon lojaliteetti, sitä ei ole turvattu. Grazie, onorevole Brock. Kiitoksia, edustaja Brock. Seuraavaksi budjettivaliokunnan esittelee Gressle mahdollisesti kolme neljä minuuttia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä puhuttiin äh, preuve de kreativiteestä. Se on mielestäni hyvin tärkeä asia näissä ehdotuksissa, koska tässä on kyse siitä, kuinka suhtaudutaan budjetti oikeuden käyttöön. Tässä on musta maalattu ja tilanne on hyvin heikko ja meitä huolettaa se, että tämän talon eli parlamentin budjettioikeuksia rikotaan näillä ehdotuksilla, koska tässä rakennetaan tahoa komission ulkopuolella. Jos löytäisimme komission sisällä tällaisen sui generis ratkaisun, tilanne voisi selvitä. Jos katsotaan sitten rahoitusvastuuta, niin komission rahoja on tarkoitus käyttää tässä korkean edustajan käyttö kolmansiin, kautta kolmansiin maihin. Kokemus kuitenkin osoittaa, että tällainen toimivaltuuksien sekoittaminen on epäavointa ja tässä ei kanneta vastuuta oikealla tavalla. Ja siksi minä todella pyytäisin tarkastelemaan näitä asioita Tässä on osittain annettu talousvastuuta sellaisia, jotka eivät tunne tilannetta kovinkaan hyvin. Ja meillä on uusi, uudenlaisia esimerkiksi vastuuristiriitoja, ja tilanne on poliitikkojen aiheuttama. Ja jo nyt voidaan sanoa, että tietty hallinto on epätehokasta, tehotonta Ja sitten mitä tulee ohjeiden vastaanottamiseen, tilanne ei tältäkään osin ole hyvä. Tässä voi käydä niin, että korkeudesta joutuu tilanteeseen, jos hän ei pysty toimimaan. Ja sitten vastuuvapaus, se on suuri kysymys. Sopimuksen mukaan me annamme poliittisen vastuuvapauden muille toimielimille Tällä hetkellä annamme sen ainoastaan komissiolle. Nyt tarvitsemme lisävakuuksia kuin mitä tässä paperissa on parlamentin oikeuksista. Ja tilanne on jo nyt selvä siitä, että koska tässä rikotaan rahoitusvastuuta, niin meidän täytyy olla äärimmäisen tarkkoina tämän ulkosuhdehallinnon suhteen. Ja tässä syntyy tiettyä hierarkiaa komission sisällä koska siellä on tietty taho, joka on vastuussa komission päätöksistä. Siellä on neljä eri tasoa, joilla päätöksiä tehdään. On nipsejä ja ripsejä ja vuotuisia budjetin tarkastuspapereita ja niin edelleen. Ja Ashton on tarkoitus olla vastuussa näistä neljästä tasosta kolmesta. Ja näissä ohjelmissa on kyse kahdeksasta miljardista, ja hän on vastuussa myös meille. Ja tämä ei vastaa sitä, minkälainen vastuuvelvollisuus komissiolla on tähän asti ollut. Sitten diplomaattien asemasta. Kun heistä tulee tasa-arvoisia tulevaisuudessa, niin Heillä on tietty vastuu, tilivelvollisuus. Meillä on tietyt säännöt, joiden kanssa tässä toimitaan, mutta niitä ei voida käyttää kaikkiin jäsenvaltioihin, koska se hankaloittaa heidän tilannettaan. Kuinka esimerkiksi tässä voidaan toimia saksalaisen virkamiehen osalta, jos hän rikkoo rikkoo EUn budjettioikeutta vastaan. Meillä on hyvin paljon budjettioikeuksia koskevaa ja henkilöstöoikeutta koskevaa lainsäädäntöä. Ja meidän oikeusasemamme kannalta olisi hyvä, jos voitaisiin toimia näiden osittain hyvinkin yksityiskohtaisten ohjeiden nojalla. Ilman, että joudutaan tilanteeseen, jossa tiettyjä asioita ei pystytä toteuttamaan lainkaan. Tässä kaikki. La parola ora. Kiitoksia Gresle. Seuraavaksi Gualtieri. Hän edustaa budjettivaliokuntaa. Kolme neljä minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. talousarvion valvontavaliokunnassa on käyty keskustelua ja tämä paketti ehdotuksista on selkeä. Tässä täytyy sovittaa yhteen kaksi tarvetta. Ensinnäkin se, että ulkosuhdehallinto sijoittuisi komission ulkopuolelle ja toiseksi se, että pystytään säilyttämään komission oikeudet. Ja tähän liittyy hyvin monimutkainen ulkopuolinen järjestelmä, joka valvoo tilannetta ja jossa annetaan tavallaan lähetystöjen johtajille kaksoishatutus niin sanotusti. Eli he toimivat komission ulkopuolella ja valvovat toisaalta budjetin käyttöä. Mutta on selvää, että tähän pakettiin liittyy ongelmia. Toisin kuin Gresle en näe niinkään näitä ongelmia valvonta oikeuksissa, joita parlamentilla on budjettikysymyksissä. Päinvastoin haluaisin sanoa, aivan kuten keskustelussa tuli ilmi, että se, että on tällainen erillinen hallintoyksikkö, niin se tekee vastuuvapausmenettelystäkin avoimemman. Tähän liittyy kuitenkin tehokkuusongelmia, aivan varmasti. Ja siksi parlamentin esittämä pyyntö onkin ymmärrettävä. Eli pyydetään sitä, että Olafin suhteen tämä olisi palveluyksikkö, joka toimisi komission sisällä. Tähän ei liity pelkästään hallinnollisia ongelmia tai hallinnollisen johdonmukaisuuden ongelmia, vaan edessämme on suuri historiallispoliittinen ongelma. Tämä ei liity ainoastaan siihen, että neuvosto on tavallaan hyväksynyt sen, että tämä ulkosuhdehallinto tulisi komission ulkopuolelle, vaan tämä ongelma liittyy uudenlaiseen kymmenen vuoden aikana syntyneeseen EUn ulkosuhdepolitiikkaan ja erityisesti myös yhteiseen turvallisuuspuolustuspolitiikkaan. Nämä ovat kysymyksiä, joita on hyvin vaikea yhteisöllistää välittömästi. Eli sanoisin, että parlamentin edessä on poliittinen ongelma. Meidän pitää ymmärtää, voidaanko tämä niin sanottu hybridi saattaa sellaiseksi, että tavallaan uudelleen kansallistetaan jo yhteisöllistettyjä kysymyksiä, tai sitten sellaiseksi, että kaikki ulkosuhdekysymykset todella yhteisöllistetään. Jos keskustelemme tällä tasolla, niin meidän täytyy heti tuoda esiin tiettyjä konkreettisia ongelmia. Ensinnäkin valvontaongelma, eikä niinkään budjettivalvonta, vaan poliittinen valvonta parlamentin toimesta. Tähän liittyy paljon reikiä koko tässä esityspaketissa. Ja minusta on todella huolta aiheuttavaa ja vähän ymmärrettävää, että komissio ehdottaa meille, että esitetään uudelleen uutta sopimusta, mitä tulee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta kuitenkin aivan samoin rakentein. Tätä ei voida ymmärtää. Ja sitten on hyvin vaikea keskustella sellaisesta ehdotuksesta, jos ei ole liitettä. Tässä puhutaan siitä, mitä yksiköitä siirretään komissiosta tähän ulkosuhdehallintoon, mutta tähän liittyy esimerkiksi kehityspoliittiset kysymykset hyvin tiivisti. Tarvitaan järjestelmä, joka takaa sen, että voidaan hallinnoida kehitysohjelmia niin, että komissaarin jäsen, komission jäsenkin niistä vastaa. Mutta jos tällä hetkellä ainoastaan Relexissä ja Devessä toimivat henkilöt eivät niistä vastaa, niin silloin voi käydä niin, että kehitysyhteistyökysymyksessä tapahtuu liikaa hajautumista. Sitten muita kysymyksiä, joista Brock jo puhui ja joista täytyy alkaa neuvotella välittömästi. Tieri, lascerei la parola. Kiitoksia, edustaja Gualtieri. Nyt antaisin puheenvuoron samassa järjestyksessä kuin keskustelun alussa vieraillemme ja pyytäisin teitä kaikkia puhumaan korkeintaan kolme neljä minuuttia vastauksissanne. Ensin tohtori Kristoffersen, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Aloitan herra Brokin kysymyksellä, joka koski poliittista tilivelvollisuutta. Ei ole epäilystäkään siitä, että tulee tarvetta varmistaa riittävä poliittinen vastuullisuus tässä prosessissa, ja se on osittain edelleen puuttuva elementti. Korkea edustaja on selkeästi sanonut, että olemassa oleva ulkosuhallinto pitää sopeuttaa uuteen tilanteeseen. Hän on myös esittänyt joitakin, antoi joitakin selkeitä vastauksia kysymyksiin, kuten korkean, virka, korkean virkamisten nimittäminen, se, että hänen pitää käydä esittäytymässä parlamentissa. Teillä oli esimerkki tässä tänä aamuna. Hän on näissä puitteissa valmis laajentamaan tämän myöskin muihin korkeatason nimityksiin mukaan luettuna korkean, korkeampien tasojen lähettiläiden nimitykset. Hän on myös tietoinen siitä, että parlamentilla on myös budjettivaltaa ja että esimerkiksi yhteisen ulkopolitiikan toimien käynnistämistä ennen olisi kuulla parlamentin kommentit, jos kysymys on asiasta, johon liittyy budjettivaikutuksia. Nämä ovat kaksi elementtiä, jotka tulisi ottaa mukaan tähän uudistettuun opusuhdehallintoon. Tai muitakin elementtejä. Jot, ongelma on se, että jotkin näistä elementeistä liittyvät siihen, mitä tapahtuu muilla foorumeilla. Vaatimus kuulemisista, ennen kansainvälisen sopimuksen solmista. Samasta kysymyksestä on keskusteltu komission kanssa laajemmissa puitteissa. Sama koskee myöskin komitologia e, päätöksiä, jotka liittyvät tiettyihin kehitysohjelmiin. Ja tässä syystä Rova Ashton on todennut, että hänestä oikea foorumi näille keskusteluille on kahdenvälinen foorumi, jonka pitäisi aloittaa toimintaan mahdollisimman pikaisesti. Ei tarvita sitä, että me tehdä valmistelevaa työtä, etu, etukäteen ennen etukäteen, mutta todennäköisesti keskustelun tulee tapahtua tällä foorumilla, jota Rova Ashton esittää. Yksi kolmassa, kaksi solmassa kysymys. Tässä on jotakin, mitä minä en oikein ymmärrä. Kerran äh, aikaisemman puheenjohtajakauden aikana joskus oli tilanne se, että yksi kolmassa henkilöstä tulisi jäsenvaltiosta, yksi on komissiosta, neuvostosta. Neuvoston sihteeristön kolmasosa on kadonnut, joten ainoa sääntö, joka on jäljellä, on se, että ainakin yksi kolmasosa tulisi jäsenvaltioista. Ja jos katsotte lukuja, on sangen selvää, että valtaenemmistö henkilöstöstä tulee komissiosta. Tässä on se lähde, josta rekrytoidaan laskelma, joka perustuu olemassa olevaan henkilöstöön, sanoisin, että 600-700 komission virkamiestä siirtyy ulkosuhdehallintoon alussa. 55 eh, neuvoston sihteeristön henkilöstöä siirtyy tähän ulkosuhdehallintoon ja sen lisäksi henkilöstöä erinäisistä poliittisista yksiköistä noin Mukana on myös 200 sotilasasioihin perehtynyttä henkilöstöä sotilashenkilöstöstä. Joten komissio on joka tapauksessa suuri, muodostaa suuren enemmistön, ainakin 50 prosenttia virkamiehistöstä, joten minusta ei ole mitään vaikeuksia näiltä osin. Ja lopuksi henkilöstökysymyksen osalta tähän liittyy myös kysymys, joka, joka koskee kehityksen pääosastoa maantieteelliset yksiköt liittyisivät myöskin tähän ulkosuhdehallintoon ja esimerkiksi luotaisiin Afrikan soita käsittelevä yksikkö, koska Relexissä ja neuvoston sihteeristössä ei ole ihmisiä, jotka käsittelevät Afrikka-kysymyksiä. Ja he, heihin liittyisi muita ihmisiä, mutta henkilöt, jotka tällä hetkellä käsittelevät, ovat maantieteellisissä yksiköissä, kehitysasioiden pääosastolla siirtyisivät ulkoasiainhallintoon. Grazie, dottor Christoffersen. Kiitos, tohtori Christoffersen. Puheenvuoron komilla minuutin tohtori Serjanilla. Olkaa hyvä. Merci. Merci, president. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä korostaa erästä asiaa. kaikki, mikä liittyy operatiivisiin kuluihin, se on asia, e, joka ei millään tavalla liity komission rooliin. Me sovellamme suoraan perussopimuksia ja artikla 317 e, on sellainen, jossa todetaan, että komissio käyttää budjetin toteuttaa budjetin. Ja sitten rahoitusasetuksessa sanotaan, että eh, omien eh, menojen hallinnointi kuuluu yksiköille, eli hallintokulut. Tämä siis operatiivisista kuluista. No sitten eh, tämä tarkastusmenettelyt ja vastuuvapauden myöntäminen – niin nämä kaikki asiat jäävät ennalleen. Parlamentin ei siis tarvitse huolehtia, eh, että tilanne huononisi nykyiseen verrattuna. Mitä sitten tulee administratiivisiin kuluihin? Täällä puhujat olivat aivan oikeassa. Perussopimukset sanovat, että artikla 100 119 todetaan, että parlamentti myöntää, myöntää vastuuvapauden komissiolle. Euroopan parlamentin käytännössä on toimittu sillä tavalla, että muille toimielimille, kaikille toimielimille annetaan erillinen eh, vastuuvapaus. Todellisuudessa vastuuvapaus annetaan ja rahoitusasetuksen mukaan toimielimien täytyy huolellisesti seurata niitä määräyksiä, joita vastuuvapauden myöntämisestä on annettu. Vastuuvapaus annetaan muodollisesti aina komissiolle, mutta kuitenkin sen alla on erilliset eri toimielimille. Tämä on rauva Ashtoninkin mielessä aivan selkeä, eikä tässä ole mitään epäselvyyttä sen suhteen, että hänen Ashtonin palvelu ei kuuluisi tämän yleisen menettelyn piiriin. Mielestäni tämä asia on aivan itsestäänselvä. Olennainen kysymys, joka täällä on esitetty, on juuri tämä, enkä muilta osin ole syytä palata näihin asioihin. Rova Gressle kysyi ohjelmointi, ohjelmoinnista ja eh, varojen käytöstä. Mitä tulee ohjelma, ohjelmien laatimisiin ja, ja operatiivisiin kulujen hallintaan, niin on aivan äh, eri asioita, kahdeksan miljoonaa, josta hän puhui, ne, niiden hallinnointi jatkuu aivan samalla tavalla kuin tähän asti. Ja se on ihan selvä asia kaikille. Kiitos. Puheenvuoro nyt Rouva Sukalla. Kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Jotakin selkeytyksiä. Sitten on kysymys yksi kolmasosa, kaksi kolmasosa Tästä ei ole mitään mainintaa henkilöstösäännöissä. Tämä on asia, jota käsitellään henkilöstösäännön ulkopuolella erikseen. Sitten minä tein vertailun parlamentin jäsenten avustajiin. Täytyy sanoa, että tämä viittaa vain menetelmään, jota käytetään. Siis kansallisten, kansallisdiplomaattia varten luomme oman kategorian, määräaikaisen virkamiehen kategorian, ja tätä tullaan käsittelemään henkilösääntöjen erillisellä kappaleena ja siihen päättyvät samankaltaisille parlamentin edustajien, parlamentin jäsenten avustajiin, siis pelkästään näiltä osin tämän vakuuttaa teille. Miten tämä sopimusten jatkaminen, kuka siitä päättää? Sopimusten jatkamisesta, määräkäsivien sopimusten jatkamisesta tekee päätöksen korkea edustaja, mutta ehtona on se, että jäsenvaltio antaa suostumuksensa tälle. Tämä on siis yhteinen sopimus korkean edustajan ja jäsenvaltion välillä. Ja viimeinen kysymys, jonka Rova Gressle esitti, hän puhui kansallisiin diplomaatteihin, jotka sitovat EUn varoja, mutta he ovat määräaikaisia virkamiehiä ja henkilöstösäännössä on todettu, että jos nimittävä viranomainen vaatii kurinpitomenettelyä, silloin ne täytyy käynnistää ulkoasian, ulkosuuden hallinnossa, joten uskoaksemme asia näiltä osin on hoidettu. Grazie, dottoressa Suka. Kiitos. Ja nyt käännymme sitten toiselle kysymyskierrokselle. Varjoesittelijät. Herra Lamstov, kaksi minuuttia. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minä mielelläni haluaisin palata vielä kerran erääseen asiaan, joka minusta on surrealistinen tilanne. Kollega Gressle on hyvin tunnettu budjettiasiantuntija, ja tässä valikunnassa hän sanoo, että kysymys on budjettilainsäädännön rikkomuksesta, jolla tämä kaikki on tarkoitus toteuttaa. Komissio selittää meille, että mikään ei muutu, että komissiolla on paljon kokemusta äh, budjetin toimeenpanemisessa ja valvonnassa. Ei tässä ole mitään epäluottamusta, mutta näyttää sitä, että tässä käydään vuoropuhelu, joka on surrealistista, koska korkealla edustajalla poliittisesti hän on poliisi sanonut, että hän joutuu noudattamaan eh, vastuunvausmenettelyä. Miten tämä aiotaan oikeudellisesti hoitaa ja onko tilanne tällä hetkellä niin, kun Rovakes sanoi, että tämä toteutetaan budjettilainsäädäntöä rikkomalla, jos näin on, niin silloin meidän pitää löytää uusi tie, jolla voidaan ratkaista tilanne. Ei voi olla niin, että meillä olemme olemassa tilanteen, jossa on selkeä poliittinen sitoumus. Kollega Brock esitti tämän Rova Ashtonille kuulemisessa että onko edelleen parlamentin valvonta äh, ja vastuvapaus ja vastaus oli täysin selvä, kyllä näin tulee olemaan. Olisin kiitollinen, jos budjetti äh, rintamalla saataisiin aikaan hiukan rintaman suoristusta, jotta äh, saataisiin nyt vedettyä asiat järjestykseen, koska tärkeintä kuin se, mitä, tärkeämpää kuin se, mitä nyt keskustelemme sisäisesti, on asia, jonka Elma Brokko oli ensimmäisenä esille, nimittäin se, että saadaan aikaan toimiva ulkopolitiikka. Ja tässä sanon, että on tärkeää, että herra Kristoffersson on täällä, keskustelee meidän kanssamme, tänään, mutta täällä on jo todettu, miten me voimme Miten meitä voidaan kuulla jostakin, miten voimme järkevästi olla päättämässä jostakin, jos, kuten itse sanoitte, hallintokaavio ei ole, ei ole vielä täydellinen ja päätösluonnoksessa ei ole mitään liitteitä, miten me voimme sitten käydä vakavaa keskustelua toimijoiden välillä, miten voidaan toteuttaa vakavasti otettava kuulemismenettely, koska se, mitä on nyt hallintokaavioissa epätäydellistä minun nähdäkseni, ei minun mielestäni se, se hallintokaavio ei ole riittävää, jotta sanakaan tehokas ulkosuhdehallinto, jolla on oma mahdollisuus olla enemmän kuin kansallinen ministeriö Euroopan tasolla. Grazie, onorevole. Kiitoksia, Lambsdorff. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Brandner. Ich möchte kurz drei Kiitoksia. Kolme lyhyttä kohtaa liittyen siihen, minkälainen sekoitus erilaisia välineitä jäsenvaltion ja EUn välillä tulee. Tuleeko tästä toimiva? Minä olen huolissani siitä, että tässä mennään liikaa hallitusten suuntaan, niin haluaisin mainita kolme kysymystä tähän liittyen. Ensinnäkin EUn suunnittelu- ja toteutuskapasiteettimissiossa sekä Ashtonin että Brokin ehdotuksessa nämä ovat erilaisia tai eroteltuja, vaikka ne liittyvätkin ulkosuhdehallintoon. Tästä päätettiin 2009 ja kysyisin, tuleeko tässä silti tällainen sekahenkilökunta, jossa olisi mukana komission jäseniä, vai tuleeko tästä täysin riippumaton? Jos tämä osa jää riippumattomaksi, niin silloin vakaussopimus ei voi olla sen käytössä eikä myöskään ulkoturvallisuuspolitiikka. Eikä tässä riitä mikään se, että komission jäsen tästä yksin vastaisi. Voisiko joku selventää tätä? Ja sitten toiseksi pääsihteeri ja hänen asemansa. Viime ehdotuksessa hän, hänellä olisi sekä sisällöllisiä että edustuksellisia oikeuksia moni kysymy, monissa kysymyksissä. Hän pystyy, tai jäsenvaltiot pystyvät hänet erottamaan, koska he myös nimeävät hänet. Ja Ashton ei tähän pysty. Onko meidän edussamme, että jäsenvaltiot näin tekevät? Tai kuka siis nimittäisi ja erottaisi pääsihteerin? Sitten kolmas kysymys, joka liittyy tähän yhteen kolmasosaan ja henkilöstöön. Kuka maksaa tämän? Edelleenkö jäsenvaltiot vai tulisiko tämä EUn budjetista? Eli jos jäsenvaltiot maksavat, niin silloin lojaliteetti menee suoraan tiettyyn paikkaan, tämä on selvää. Ja jos EU tämän kustantaa, niin voisiko joku sanoa, minkälaiset kustannukset tästä tulevat? Minuutti. Kiitoksia. Seuraavaksi on kaksi minuuttia. Well, thank you, Chairman. I actually didn't request the floor, but uh, as I... Niin, en pyytänyt puheenvuoroa, mutta koska olen varjoesittelijä, haluaisin jotain eh, ko- kommentteja sanoa. Toisen kuin kollegani Brandner, niin minä olen eurorealistinen ja me olemme hyvin iloisia siitä, että neuvosto pääasiassa johtaa tätä uutta palveluyksikköä. Ja nyt kun olen kuunnellut tätä keskustelua, niin herra Lambsdorff, e, niin täällä on nyt sellainen tilanne, että e, se on vähän sekava, mutta vuoden kuluttua ehkä ymmärrämme, kuinka tämä e, ulkosuhdehallintoyksikkö tulee toimimaan pitää miettiä sitä, että miten nämä budjettisäännöt tässä on selvitetty. Minä en oikein tiedä, miten budjettiasiat oikein ovat. Ne ovat hyvin monimutkaisia asioita, kuten aina, ja aikaa menee sen ymmärtämiseen. Todellinen valtahan on niille, jotka ymmärtävät, miten budjetti toimii ja kuinka se täytäntöön pannaan. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että pitäisi tätä yksikköä pienentää ja sen pitäisi suuntautua strategiseen suunnitteluun pääasiassa. Miten ulkopolitiikka, puolustuspolitiikka sitten muotoutuu, niin me olemme nähneet tämän organisaatio kaavion ja tämä pääsihteeri siihen tietääkseni on ranskalainen ehdokas olemassa. Tämä PSC, poliittinen komitea, siitä tiedän aivan liian vähän tässä parlamentissa, erityisesti miten se liittyy sotilasoperaatioihin. Pysyvä puheenjohtaja onko hän sitten vastuuvelvollinen kenelle. Kollega. Kiitoksia. Seuraavaksi Sarius Forski, kaksi minuuttia. <laughs> Ho preso un distratto. Niin, vähän tässä hämmenyn. Two points. Yksi kysymys ja kaksi kommenttia. Kysymys on se, että en oikein nyt ymmärtänyt asiaa, että haluan selkeytystä. En tiedä keneltä. Eh, Suulähettiläältä pääjohtajalta. Kun sanotte, että henkilöstösäännöt merkitsevät sitä, että on, ava, ava, on mahdollisuus ava, avaus kaikkiin toimielimiin, että koskeeko tämä myös Euroopan parlamentin henkilöstöä. Toinen kaksi kommenttia. Me parlamentin haluamme voimakasta ulkopolitiikkaa, voimakkaan välineen ulkosuhallinnon muodossa. Ja kaksi kysymystä. Ensinnäkin poliittinen vastuu, se mainittiin sanottiin, että se oli poliittisesti yhtä vastuullinen kuin me toivoisimme, jos Rova Ashton toteuttaa neljää tehtävää yhdessä, yhdessä henkilössä, eikä hänellä ole varamiehiä. Tuleeko paljon laajemmalla tasolla jotenkin parlamentilla edustettuna, niin haluaisin ottaa asian esille. Ja kolmas asia on laillisuus. On tarvetta sille, että tämä ulkosuojelhallinto hyväksytään omana itsenään kaikissa maissa, kaikkien kansalaisten piirissä, mikä sitä, sen pitää olla maantieteellisesti edustava. Miten pitkälti se tulee olemaan, eh, miten pitkälti korkea edustaja on edustava, jos tämä ulkosuojelhallinto oli edustava, tarkoittaa siis maantieteellistä painoa. Tarvitaan kaikki osalliset mukaan, jotta kaikki ovat kokea sen omaksa, omakseen, jotta kansalaiset kaikkialla ovat, kaikkialta ovat edustettuna etelästä, pohjoista, idästä, lännestä. Se merkitsee sitä, että toimivaltaa, niin kuin on usein todettu, ei voida käsitellä maantieteellisesti neutraalina, joten on saatava aikaan mekanismi, jossa on olemassa suuntaantavia tavoitteita eri kansallisuuksille, olisi suuntaantavia, ja väliaikaisia määräyksiä, jotka liittyvät siihen, että on erityinen linja, joka heijastelee neuvoston asetusta 401 vuodelta 2004. Kiitoksia, Sarus Voski. Seuraavaksi Svoboda, kaksi minuuttia. Kiitos. Olen yhtä mieltä herra Kristoffersenin kanssa, kun hän sanoi, että joustavuus on välttämätöntä, jotta voidaan oppia kokemuksesta, mutta joidenkin elementtien täytyy olla lukkoon lyötyjä. Ja yksi elementti liittyy budjettiin. Me haluamme olla sosiaalidemokraattien taholta olla selkeitä siinä, että kysymys olisinkään siitä, miten on, mikä on rakenne, vaan pitää olla selvää, että meillä pitää olla valvonta budjetista ja me päätämme vastuuvapaudesta. Se on olennaista. Jos tämä voidaan taata, hyvä on. Jos sitä ei taata, silloin pitää tarttua toisenlaiseen esitykseen henkilöstöstä. Minä puhun nyt myöskin Rakkinen puolesta, joka on tässä esittelijänä. Ja mä olin varma sitä, että kaikki määräykset turvaavat sen, että on yksi yhtenäinen EU-henkilöstö. Jos se tulevat neuvostosta, komissiosta ja jäsenvaltiosta, on oltava kansalaisille muille maille selvää sen, että kysymys on yhdestä henkilöstöstä, joka noudattaa yhtä linjaa, joka on eu linja eikä mikään kansallinen linja. Tähän liittyy myös vastuu siitä, jos jokin menee vikaan. Ja jos henkilö menee takaisin omaan ministeriöönsä, täytyy olla selvää, että jos jokin menee vikaan, hän on vastuussa siitä, mitä, on, mitä hän on tehnyt väärin. Toivottavasti kuitenkaan ei tapahdu mitään tällaisia vikamenoja, vaan että kaikki syvät hyvin. Sitten pääsihteeristä. Meille tämä on hallinnollinen tehtävä ja Rova Ashtonin tai korkean edustajan pitäisi päättää henkilöstä. Me tarvitsemme poliittista edustusta. Minä en nyt puhu mistään sijaisista vara, varaihmisistä. Se, tämä on asia, joka perustuu sopimukseen. Mutta jos meillä on erityisedustaja artiklaan 30 43 pohjalta, silloin ehkä voisimme voitaisiin toimintavälisissä suhteissa katsoa, miten teemme asiat, koska meillä on nykyään varapuheenjohtaja komissiossa, mutta tarvitsisimme erityisesti erityisedustajan, joka vastaa suhteesta parlamenttiin. Tätäkin pitäisi vielä miettiä, ja me ryhmänä olemme pragmaattisia, mutta tietyt elementit on lyötävä lukkoon. Conclude, grazie onore. Kiitos, Boboda. Ja nyt toisen kysymyskierroksen Päätteeksi Giannaku kaksi minuuttia. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, αυτό που επί χρόνια... Niin, täällä me olemme keskustelleet asiasta vuosikausia, mutta me varmaan kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme sen tällaisen ulkoasianhallintoyksikön, joka on voimakas Eh, Rova Ashton johtaa sitä ja hän on varapuheenjohtaja komissiossa, mutta hänen täytyy edustaa unionia. Parlamentti on hyvin tärkeä, tärkeä tässä kontekstissa, sillä on oma funktionsa ja näinhän se täytyy olla jatkossakin. Sitten maantieteellisestä jakautumisesta. Täytyy varmistaa se, että tasapaino säilyy alusta asti. Jos ongelmia on joidenkin maiden kohdalla niin, että ne eivät noudata näitä yhteisiä suuntaviivoja, yleisiä suuntaviivoja, ja käyttävät omaa valtaansa, niin se johtaa meidät harhaan, eivät, eikä se ole hyvä hyvä jatkossa, erityisesti kun yritämme luoda sellaista elintä, joka on asiantuntija elin ja joka saa tietoja sekä jäsenvaltiolta, komissiolta ja e, neuvostolta. Me haluamme, että uusi e, rakenne on hyvä. Kiitoksia Jannaku. Ja nyt vieraamme ensin Kristoffersen, sitten Jean-Jean ja Suka. Neljä minuuttia, jos mahdollista. To Mr. Lambsdorff. Niin, ensin Lambsdorffille. Ensinnäkin sanoisin, pyydän anteeksi sitä, että ei ole liitteitä asetuksessa, mutta me joudumme tilanteeseen, joudu, pitäisikö odottaa kolme viikkoa ennen kuin otamme sen, tuomme sen julki, tai saammeko, jos saisimme liitteet, liitteet tulevat kolmen viikon kuluessa ja ne ovat tärkeä elementti siinä, miten te arvioitte järjestelmää. Mitä tulee hallintokaavioon? vetoaisin vielä kerran joustavuuden puolesta. Me emme ole päättäneet, minkälaisia yksiköitä tarvitsemme, mutta ne pitäisi olla varovaisia siinä, että me luo liian monia yhteyksiä eri yksiköiden välillä, koska me emme pysty kattamaan kaikkia tilanteita, jotka nousevat esiin. Ja meidän pitäisi luoda nykyaikainen ulkoasiaministeriö. Minä tiedän yhden ulkoasiaministeriön, joka, joka tunnen parhaiten, niin siellä oli mitään tällaisia linjauksia yksilöiden välillä, vaan yksiköt muuttuvat hiukan prioriteettien mukaan ja ponnist, sen mukaan myöskin sanotaan resursseja. Tämä johtaa kysymyksiin, jotka nousevat esille pääsihteeristä. Ensinnäkin, sallikaa minun selkeyttää, mitä sanoin, että kun me sanomme, että pääsihteerin, pääsihteerillä pitäisi olla edustavustehtäviä, ei tarvitse mitään poliittista edustamista. Tätä tässä tarkoitetaan. Toisaalta haluaisin varoittaa siitä, että emme tarvitse voimakasta pääsihteeriä. Me tarvitsemme voimakkaan pääsihteerin, koska tärkeimpiä rooleja, joita pääsihteerillä on, tulee olemaan sen varmistaminen, että ulkoisten politiikkoja koordinointi, joka Rova Ashtonilla on, jos sisältyy koordinointi komission, neuvoston sihteeristön kanssa, että on voimakas henkilö, joka pystyy myöskin ottamaan yhteyttä muihin pääsihteereihin. Tämä on siis tukea korkealle edustajalle, ja tämä voi toimia näin. Pääsihteerillä tulee myös olemaan tärkeä tehtävä sen turvaamisessa, että on riittävää sisäistä koordinointia. On selvästikin tarvetta koordinoinnille turvallisuus- ja sotilaallisen yksikön sisällä tarvita koordinoinnille YUTP-toimien ja maantieteellisten toimien osalta on tarvita koordinointiin erityisedustajien ja erilaisten maantieteellisten yksiköiden välillä. Ja kaiken tämän turvaa pääsihteeri. Hän ei ole ollut mikään hämähäkki verkon keskellä, joka valvoo kaikkea, vaan joka turvaa sen, että organisaatio toimii tässä mielessä tehokkaasti. Ja pyytäisin myös unohtamaan kaikki nimet, joita lehdistössä on nähtävissä. Unohtakaa kaikki nimet, jotka lehdistössä kiertävät. Ja lukekaa mitä on selittävässä muistiossa. Kaikki korkeatason nimitykset, mukana tämä pääsihteerin nimittäminen, tapahtuvat valintamenettelyn kautta. Tämä on ehkä uutta nimenomaan unionin historiassa. Samanlainen valintamenettely, jonka kautta muutkin joutuvat kulkemaan. Sama tulee koskemaan kaikkea, kaikkia edustustojen päälliköitä. Tällä hetkellä on mahdollista komissiossa siirtää virkamiehiä yhdestä virasta toiseen virkaan. Tämä ei ole mahdollista uudessa järjestelmässä. Kaikkia virkoja koskee valintamenettely. Kiitän herra Svobodaa <clears throat> joustavuudesta ja toistan vielä kerran että jos on mitään epäilyksiä siitä, että mitä Rova Ashton on luvannut, siis sen, että oli sama budjetin mahdollisuudet ja vastuuvapaus menettelyt, jos ne eivät tästä tekstistä ilmi, silloin teksti täytyy muuttaa. Me haluamme, haluamme varmistaa sen, ei pidä olla mitään epäilystä tästä. Toivon, että me saamme tämän sarkoisesti oikein tekstin. Jos emme, niin silloin me täytyy muuttaa tekstiä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi tohtori Jean-Jean. Président, je serai extrêmement bref parce que je crois que j'ai déjà euh, donné olen äh, ihan iloinen, olen antanut kaikki selvitykset, mutta yksi asia vielä täällä on. Budjetti kattaa osan tietyn määrän hallintokuluja. Ja tässä on myös väliaikaisten virkamiesten kustannukset eli tällaiset diplomatit, jotka rekrytoidaan ulkopuolelta. Tässä on siis täydellinen tasa-arvo itse tämän yksikön sisällä kaikkien työntekijöiden välillä. Kiitos. Kiitoksia sitten, tohtori Suka. Uh, Haluaisin täydentää sitä, mitä kollegani juuri sanoi. Sen lisäksi, että kansalliset diplomaatit eh, eivät vain saa palkkansa budjetin eh, unionin budjetista. He eivät sinäksi saa hyväksyä mitään muuta palkkaa muista lähteistä toimivien ulkopuolelta. He eivät voi saada palkkaa tai muita palkkioita jäsenvaltiosta, ja tämä on hyvin tärkeää. Toinen asia, joka nousi esille, oli se, missä määrin muiden toimielinten virkamiehillä on mahdollisuuksia päästä hallintoon. Mitä me sanoimme on, me tulemme tekemään eron käynnistymisvaiheen osalta jossa on virkamiehiä pelkästään neuvostosta, komissiosta ja jäsenvaltiosta. Sen jälkeen, kun tämä käynnistymisvaihe on ohitse, pääsy ulkosuojelhallintoon avautuu virkamiehille kaikista toimielimistä. Viimeinen asia, joka nousi esille, oli se, missä määrin määräkäs virkamiehet, kun he palaavat jäsenvaltioihin, ovat vastuussa toimistaan ulkosuhdehallinnossa. Tämä on asia, jonka kaikki tuntevat silloin, kun on kysymys määräaikaisista virkamiehistä. Tätä on ollut ennenkin kaikissa toimimissa on tämä tilanne. Missä määrin meidän, mitä valtaa meillä on siinä tilanteessa, kun määräaikaiset virkamiehet ovat lähteet. Meillä on kuitenkin aina rahoituksellisia yhteyksiä kysymys eläkeoikeuksista ja muusta, joten uskon, että meillä on valtaa heihin. Mutta meidän pitäisi miettiä tätä asiaa eteenpäin. Ja huomaan, että tässä on tiettyä herkkyyttä parlamentissa, joten asiaa on syytä pohtia uudestaan. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen kysymys. Kierros kaksi minuuttia Duffille. Mr. Eh, hyvä puheenjohtaja, herra Kristofferson, minä palaan vielä tähän aiheeseen. Eh, joka liittyy näihin poliittisiin avustajiin Rova Ashtonin yksikössä. Parlamentti on avainasemassa. Ei ole pelkästään kuitenkaan parlamentin asia saada poliittinen varamies – vaan on kysymys siitä, että saamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan tasolle edustuksen. Komissio Toiseksi on sellainen ongelma, mikä liittyy tähän aikatauluun – ja siihen, että dynamiikkaa ei ole näissä keskusteluissa. Meidän täytyy vähän painostaa. Paras mahdollinen tulos tänään olisi se, että avaisimme eh, tällaisen rinnakkaisfoorumin näihin keskusteluihin ja eh, katsoisimme toimielinten välistä sopimusta. Kun katsomme varapuheenjohtajaa, Euroopan unionin neuvostossa, joka on hyvin olennainen osa tässä kokonaisuudessa. Kiitos. Honorevole Daff, honorevole... Kiitoksia Daff. Seuraavaksi Severin, kaksi minuuttia. That we all could... Kiitos. Me varmastikin katsomme, että kun tulkitaan sopimusta, niin suorasti tai epäsuorasti sopimuksessa on kehotettu tekemään niin että saadaan kattava, johdonmukainen ja tehokas ja e, ennakoiva e, ulkoisen hallinto. Jos nämä on tavoitteena, silloin sopimus salli meille mahdollisuuden löytää minkä tahansa ratkaisun, jota voi saavuttaa tavoitteen, koska mikä tahansa, kuka tahansa asiantuntija lainsäädännön alueella voi todeta, että emme voineet täyttää sopimusta, jos tavoitteet ovat sellaisia, että ne ei voida saavuttaa. On siis olemassa erilaisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät ulkoasian hallintoon ja myöskin sopimuksen mukaan on olemassa erilaisia pätevyyden keskuksia. Ja nyt minun kysymykseni vieraille. Yksi, miten me voimme selittää, kertokaa meille, antakaa meille muotoilu, joka sallisi meidän selittää äänestäjillemme, eurooppalaisille kansalaisille, että voidaan luoda ulko, sen ulkoistoimintojen strategia, joka on johdonmukainen, ja että mekanismi, joka ollaan luomassa tämän hallinnon myötä, mahdollistaa sen, että me määritämme tällaisen politiikan. Toinen kysymys. Miten voidaan selittää kansalaisille, että budjettiväline joka on aivan välttämätön, että voidaan rahoittaa tällaista politiikkaa ja jota ilman tällaista politiikkaa ei voi olla, myöskin laaditaan tavalla, joka mahdollistaa budjetin johdonmukaisuuden ja myöskin politiikan johdonmukaisuuden. Ja lopuksi, miten voidaan selittää se, että mitä henkilöstöön tulee, me voisimme löytää tasapainon maantieteellisesti, kuten Äh, Sarasvolski totesi, niin että saman aikaan syntyy eurooppalainen lojaalius, joka on äärimmäisen tärkeää. Kiitoksia. Seuraavaksi Lunacek, kaksi minuuttia. Mr. President, I would like to continue... Kiitoksia. Minä haluaisin jatkaa siitä, mitä herra Luka äsken sanoi, eli kysymyksestä että koska nämä delegaatioiden päälliköt ovat omissa maissaan takaisin, niin mitä jos on tapahtunut jotakin epäsäännöllisyyksiä näissä järjestelmissä? Mitä sitten, jos kaikki ei ole sujunut niin kuin piti? Meillä täytyisi olla jäsenvaltioiden kanssa sopimus ja säännöt siitä, että jos jotakin tällaista tapahtuu, niin pitäisi olla jotakin suunnitteilla, eli sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa tarvitaan. Sitten toinen tärkeä kysymys. Kuka nimittää pääsihteerin? Herra Kristofferson puhui tästä valintaprosessista, mutta ketkä ovat ne, jotka valitsevat sitten eh, nämä henkilöt? Pari asiaa vielä lisäksi. Eh, on ihan oikein, että kun eh, näille ihmisille palkka maksetaan EUn budjetista, niin kuinka paljon se tulee olemaan tämä summa? Toinen asia liittyy myöskin budjettiin. Meillä on hyvin tärkeää, että me saamme budjettikohdan tähänkin asiaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Poreba, kaksi minuuttia. Jak bardzo krótko chciałem się zwrócić do pana, e, e, do pana Kistosena. Minulla on kysymys herra Kristoffessonille. Te sanoitte, että uudessa diplomaattikunnassa, joka ulkoasiainhallintoon tulee, että siinä voidaan laskea sen varaa, että 50 prosenttia eh, eh, uusista työntekijöistä on komissiosta perä, peräisin. Sitten se tarkoittaa sitä, että uudet jäsenvaltiot ovat aliedustettuina. Täällä on tietynlaista syrjintää, kun näitä paikkoja täytetään. Kuinka, kuinka Rova Ashton haluaa edustaa koko unionia ja kaikkia jäsenvaltioita, jos on niin, että ulkosuhdehallinnossa hallinnossa kaikki maat eivät saa saman verran edustajia itselleen. Miten sitten tulkitaan tällainen tilanne, jossa uusista jäsenvaltioista ei ole yhtä paljon työntekijöitä kuin vanhoista? Tämän lisäksi sitten kun maantieteelliset kiintiöt puuttuvat, niin sehän tarkoittaa sitä, että uusien jäsenvaltioiden potentiaalia ei hyödynnetä täysimääräiseksi, täysimääräisesti silloin, kun tätä palvelua rakennetaan. Uusien jäsenvaltioiden syrjintään alusta asti hyvin näke, näkyvä ja se pilaa tätä prosessia. Kiitoksia. Seuraavaksi Mianmon kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. On hyvä, että varmistetaan tällainen maantieteellinen jako, kuten täällä jo parlamentin jäsenet korostivat. Toiseksi kysymys aikataulusta. Pidetäänkö kiinni siitä, että jo tällä kaudella hyväksyttäisiin tämä päätös, kuten on sanottu. Ja kiitos myös tarkennuksista koskien jäsenvaltiosta tulevia virkamiehiä. Tässä puhutaan noin 50 prosentista komissiosta ja osaneuvostosta. Mutta mikä oli sitten jäsenvaltiosta tulevien virkamiesten määrä suurin piirtein? Sitten lopuksi, jos olen nyt ymmärtänyt kuvauksen näistä jäsenvaltiosta tulevista virkamiehistä, ja se olisikin hyvä, niin heistä puhutaan väliaikaisena virkamiehinä – Entä sitten komissiosta tulevat ulkosuhdehallinnon virkamiehet, olisivatko he myös väliaikaisia vai pysyviä? Miksi tässä tehdään tällainen ero näiden kahden kategorian välillä? Grazie, onorevole Milamon. Ono... Kiitoksia. Seuraavaksi Vaider, kaksi minuuttia. Uh, thank you very much. So... Kiitos. Monia asioita on jo sanottu. Ja minä vain halusin kuitenkin selkeyttä tiettyihin asioihin, jotka liittyvät henkilöstöön. Kun minä nyt katson että ulkoasianhallintoa, se pitäisi olla voimakas elin, joka toteuttaa yhteistä ulkopolitiikkaa. Ja näissä olosuhteissa en oikein voi olla yhtä mieltä tästä ranskalaistyyppisestä pääsihteerisen niin kun lehdistössä on sanottu. Meillä on monia toimielimiä täällä Euroopan unionissa, joita henkilöstö hoi, johtaa ja hallinnoi ja kansalaiset ovat sitä vastaan. He haluavat, että he ovat paremmin edustettuina näissä toimielimissä. Sanoitte myös, että meidän pitää unohtaa kaikki, mitä lehdistössä on kirjoitettu näistä pääsihteerin valinnoista. Minä haluaisin kuitenkin tietää, mikä tämä meille tulee olemaan ja miten varmoja me voimme olla siitä, että tämän voimakkaan valintamenettelyn jälkeen, että pääsihteeri jälleen kerran on ranskalainen. Ja Toiseksi kysymys, joka nousi esiin, jonka kollegat ottivat siis Sarjus Volski ja Naku, Poremba, mikä liittyy maantieteellisiin periaatteisiin. Minä en nähnyt näitä sitä, että tämä maantieteellinen periaate olisi jotenkin näkyvissä. Omistajuuden tunne on hyvin tärkeä tässä uudessa hallinnossa, koska muuten se tulee yksi monista toimielimistä, jotka eivät ole lähellä kansalaisia. Minun kansalaiseni, minä tulin pienestä maasta, Latviasta, he haluaisivat nähdä meidän edustajiamme. Ja kun, jos komissio on yliedustettuna tässä uudessa elimessä, silloin meidän pienet kansakuntamme eivät ole edustettuina komissiossa, joten tämä jälleen kerran meidän kansalaisemme silmissä tämä on yksi byrokraattinen toimielin. C'è un eh, intervento. Bratner haluaa vielä puheenvuoron, työjärjestyspuheenvuoron. Aivan lyhyesti yksi kysymys, johon ei vastattu, joka on meille tärkeä. Mitä tulee kriisinhallintaan ja tämänkaltaisiin toimiin, niin miten henkilöstöjako tässä tapahtuisi pääosaston ja jäsenvaltioiden välillä? Turno. Hyvä, vastaatte sitten vuorollanne. Andri Kiene, kaksi minuuttia. President, surprise, surprise. Kiitoksia. Yllätys, yllätys, mutta minäkin puhun tästä maantieteellisestä edustavuudesta. Kun, kun nimitetään virkamiehiä yksikköön. Minä uskon, että tämän yksikön legitimiteetti budjetti riippuu hyvin pitkälti siitä, että se on maantieteellisesti edustava ja että siellä on kaikilla tasoilla kaiken, eh, kaiken maalaisia ihmisiä. Eh, kollegamme Brock viittasi tähän asiakirjaan eh, ja Verhostaff ja Brock ovat nähneet kaksi tapaa nimittää, nimittää virkamiehiä. Ja tämä koskee kaikkia virkamiehiä. Ensinnäkin pitää katsoa, minkälainen vastuun jako on neuvoston ja komission kanssa. Pitää perustaa rekrytointipaneeli, jossa kaikki, tasot ovat, kaikki tahot EU-instituutiosta ovat edustettuina. Tämän paneelin pitäisi omat valintakriteerinsä luoda. Sitten kun katsotaan saavutuksia ja maantieteellistä jakautumista, ja se, että ihmiset ovat päteviä joka puolelta EUta ja tas- sukupuolisesti myöskin tasa-arvo säilyy. Grazie, onorevole Andrikki. Kiitoksia, Andre Kiene. Ja nyt lopuksi aivan lyhyesti Kovacev. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ja haluan jatkaa henkilöstösäännöstä. Miten kauan uskotaan tämän käynnistymisvaiheen kestävän? Ja toinen kysymys. Minä en toista sitä, mitä kollegat sanoivat maantiellisestä tasapainosta, mutta haluaisin tietää menetelmästä, katsoa tässä maanmenettelyitä käytiin vuonna 2004, jolloin aliedustettujen jäsenvaltioiden edustusta eh, komissiossa ja neuvostossa tarkasteltiin. Aiotteko toistaa tämän samantyyppisen menettelyn kuin vuonna 2004? Grazie, onorevole Kovacev. Kiitoksia. Kristensen mm, kolme neljä minuuttia. Mr. Puheenjohtaja, paljon kysymyksiä neljään minuuttiin. Ensinnäkin kysymys poliittisista sijaisista. Tämä kysymys selvästikin on otettu esille, eikä se tule katoamaan, joten olen sitä mieltä, että tämä tulee olemaan yksi tärkeistä kysymyksistä, joista käydään keskustelua monin keskisellä foorumilla, kuten herra Duff sanoi, ja joka pitäisi saada aikaa mahdollisimman pikaisesti. Se on ajatus, johon liittyy monia viehettäviä piirteitä, mutta se on asia, johon liittyy myös ajatus, joka liittyy myös monia ongelmia. Eräitä mahdollisia konfliktialueita on, ei ehkä niinkään neuvosto, mutta enkä nimikin komission kanssa. Voiko tulla jonkinlaisia varakomission jäseniä? Mitä tapahtuu, jos tämä vara käsittelee asi varahenkilö käsittelee asioita, jotka ovat jonkun komission sen vastuulla, kuten kehitysasiat. Nämä ovat kysymyksiä, joita täytyy käsitellä. Olemme valmiita käymään keskustelua. Ei ole tietenkään minun tehtäväni arvailla, mitä muut toimielimet tulevat sanomaan tästä. Andrew Duffin ehdotus siitä, että käyttäisiin keskustelua tästä poliittisesta vastuullisuudesta. Meidän kannatamme katsottuma. tässä ei ole mitään ongelmaa. Olemme valmiita mahdollisimman pian käymään tätä keskustelua. Sitten oli kommentteja, jotka liittyvät henkilöstöön, maantieteelliseen tasapainoon. Ja haluaisin tarttua niihin. Yritän kattaa eri näkökannat. Henkilökohtaisessa elämässäni olen ollut kaksi kertaa määräaikainen virkamies, 14 vuotta neuvoston sihteeristössä ja neljä vuotta komissiossa. Ja henkilökohtainen kokemukseni oli että pidin itseäni täysivaltaisena unionin virkamiehenä tänä aikana. Ajatus siitä, että kuuluisi jotenkin kansallisen hallintoonsa, ei ole olemassa. Järjestelmässä, jota me olemme suunnitelleet, tavallinen aika henkilöstölle, jota tulee muista kansallisesta hallinnosta olisi kahdeksan vuotta. Ja tämä on myös se aika, jonka ajan jälkeen jäsenvaltiot ovat valmiita ottamaan henkilön takaisin, jos hän haluaa palata takaisin jäsenvaltion hallintoon. Näin on suunniteltu kahdeksan vuoden jälkeen. Henkilöstösäännön mukaan on vain poikkeuksellista jatkaa tehtävää ja sen jälkeen ei myöskään ole mitään velvoitetta jäsenvaltiolla ottaa henkilöä vastaan. Maantieteellinen tasapaino. Jos on yksi asia, joka on kuultu, joka on kuultu tässä keskustelussa alusta lähtien, on se, että erinäisissä uusissa jäsenvaltioissa on turhautuneisuutta ajatellen nimenomaan maantieteellistä rekrytointia. Voi vain sanoa, että viesti on kuultu ja me tiedämme, Jos tasapainoa ei synny, odottavissa on vakavia ongelmia. Yritämme luoda mekanismeja, joilla tämä helpottuisi, vuotuista raportointia, korkealta edustajat olisi komiteoita kuullaan nimitysasioissa, joissa jäsenvaltiot ovat edustettuina, ne osallistuvat nimitysmenettelyihin ja tätä kautta voidaan myös tehdä suosituksia ratkaisuksi korkeaedustajalle, jos on epäilyksiä, jotka liittyvät maantieteelliseen tasapainoon. Sitten pääsihteeriin vielä kerran. Periaatteessa menettely pääsihteerin nimittämiseksi tulee olemaan sama kuin muissakin korkeiden virkamiesten nimittämisessä. Virkailustaan haettavaksi on valintalautakunta, joka laatii listan hyväksyttävistä ehdokkaista, ja korkea edustaja valitsee tästä listasta henkilön. Ja Valintalautakunnassa on edustajia jäsenvaltioista, neuvoston sihteeristöstä, komissiosta ja luonnollisesti myös Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Ja lopuksi, kun Brantterilla on pahoillani, että en vastannut kysymykseen, on selvää, että on puutetta siviili kriisinhallinta, kriisinhallintatoimissa on siviilikapasiteetin puutessa on enemmän sotilashenkilöstöä. Me haluamme lisää siviilikapasiteettia ja haluaisimme mielellämme henkilöitä, jotka tulevat komissiosta tässä yhteydessä. Kiitos ja olen pahoin sitä, että vastaan kaikkiin kysymyksiin. Non, no, no, beh, per c'erano dei limiti. Niin, no, rajansa kaikella. Ehkä Tohtori Suka haluaa vastata. Pari kysymystä. Siis se, mitä maksaa kansallisille diplomaateille, kuten sanoin, he ovat määräaikaisia virkamiehiä ja saavat siis saman palkan, joka liittyy siihen palkkaluokkaan, joka on sidottu virkaan, jonka heillä on. Toinen kysymys liittyy siihen, mitä tapahtuu komission virkamiehille. Ovatko he lainassa komissiosta? Ei. Heidät siirretään ulkosuhdehallintoon. He ovat ulkosuhdehallinnon virkamiehiä, joten he eivät ole lainassa mistään muualta. He ovat poissa komissiosta, he ovat siirtyneet lukosuuden hallinnon virkamiehiksi. Sitten oli kysymys, joka liittyy käynnistysvaiheeseen, miten pitkä se on. Tekstissä, jonka olemme esittäneet henkilöstösäännöstössä, olisi ensimmäinen heinäkuuta 2013 rajana tälle käynnistysvaiheelle. Ja viimeinen kysymys koski jäsenvaltioita, jotka ovat aliedustettuina, meidän kaikkia uudet jäsenvaltiot. Ja jos olen oikein ymmärtänyt kysymyksen, kysymys on se, missä määrin ollaan halukkaita laajentamaan poikkeusasetusta vuodelta 2004, jotta voidaan värvätä ulkosuhdehallintoon uusia jäsenvaltioiden kansalaisia. Uskon, että tämä oli kysymys, jota halusitte, esi- jota halusitte esittää, ja uskoakseni tätä pitäisi käsitellä. Minä en pysty antamaan teille tässä vaiheessa mitään selkeää vastausta, mutta asiaa täytyy käsitellä vielä. Dr. Christopher Ehkä vielä tohtori Kristoffersen, olkaa hyvä. Mobility. Kysymys diplomaattien liikkuvuudesta, äh, liikkumattomuudesta, ää, äh, e- äh, koskemattomuudesta, anteeksi. Diplomaattien koskemu, diplomaattisesta koskemattomuudesta. Minäkin olen ollut diplomaatti jossakin vaiheessa uraani diplomaattina on koskematon joka koskee niitä tehtäviä, joita toteuttaa, mutta se ei koske sitä, että on koskemattomuutta silloin, kun on kysymys tehtävistä tai asioista, joita nyt menneisyydessä, jos on asioita, jotka ovat selvittämättä komission kanssa, niin silloin se, että on Pohjois-Koreassa diplomaattina, ei merkitse sitä, että ei tarvitse maksaa laskuja. Bene. Eh, abbiamo ancora massimo cinque. Kiitos. Nyt meillä on vielä korkeintaan viisi minuuttia aikaa loppuvastaustemme täydentämiseen. Edustaja Brock. Ja äh, kiitokset. On kovin valitettavaa se, mitä Valkysy sanoi, että, että Pohjois-Korea voi käyttää pakopaikkana. Ja silloin vielä viimeinenkin toivo meiltä. Tämä pitäisi sitten koskea kyllä myöskin edustajia. Muutama kysy- kommentti vielä. Uskon, että monissa asioissa on nyt tapahtunut selkeytymistä ja meidän on huolettava siitä, että kysymykset, jotka liittyvät budjettiin ja vastuuvapausasioihin, että äh, rahoitusasetuksessa äh, päästään tasapainoon komission kanssa tekstissä. Tämä on tärkeää, mutta vielä täytyy katsoa näitä asioita oikeudellisesti ja katsoa sitä, ovatko kommentit, jotka on esitetty paikkansa pitäviä. Mitä tulee sitten poliittiseen edustuvuuteen? Se tulee siis sisään. Tätä ei ole riittävästi minusta selkeytetty. Tämä on aivan selvästi noussut esille. Ja on oltava selvää, että me, meidän tulee selkeä ero asioiden välillä. Mitä ovat sopimukset, joita toimijat ovat tehneet ylipäätään näissä asioissa, ja missä sitten on olemassa sellaisia käytännön yhteistyön kenttiä, joista voidaan tehdä sopimuksia, jossa voidaan tehdä sopimuksia suoraan korkean ja Euroopan parlamentin välillä. Meidän pitäisi tässäkin seuraavina viikkoina tarkastella näitä kysymyksiä, miettiä sitä, mitä voidaan tehdä missä. Minä toivon, että korkea edustaja ei sano, että hän aio tehdä mitään itsenäisesti näillä alueilla, koska silloin joudumme suuriin vaikeuksiin. Ja tähän kuuluu tietysti myöskin kysymys poliittisesta edust- vaikuttavuudesta. Meillä on tämä hallintokaavio, jossa on kaksi varamiestä ja, ja komissaria, mutta parlamentin kannalta katsottuna on tietysti niin, että kysymys on pelkästään komission jäsenten painoarvo näissä päätöksentekokysymyksissä, vaan se, että saadaan aikaan oikea poliittinen edustajuus parlamentissa taas silloin, kun Rova Ashton ei ole käytettävissä, että se on hoidettu asianmukaisesti. Ja tässä haluamme selkeyttää. Haluan tehdä yhden asian selväksi äh, rahoitusasetuksen osalta. Äh, sanoisin, että budjettioikeudet ja parlamentit ovat sangen selkeitä, mutta muotoilut, joita joku totesi, että on oikein, että äh, vastuvapaus käytännössä sopimuksessa on, on vain komission osalta mutta käytännössä on muutakin, mutta käytäntö ei voi korvata ensisijaista oikeutta eikä todellakaan lainsäädäntöä, joten tämä pitäisi olla oikeudellisesti perusteltua eikä perusteltua käytännön pohjalta. Käytäntöä voidaan muuttaa jopa yksipuolisesti. Ja se tietenkään ei ole hyväksyttävää. Minä haluaisin, että me saamme oikeuksia eikä mitään poliittisia arvopaloja. Bin, grazie. Hyvä, kiitos Brock. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tapaaminen ja hyvin opettavainenkin meidän tuleville töillemme, mutta eivät työ todella tähän pääty, vaan ne jatkuvat. Kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäneille ja erityisesti vieraillemme. Seuraava kokouksemme on 14. päivä kello 18 Brysselissä. Istunto päättyy.